Irania koskevia päätöslauselmia, niitä on kuusi. Ja tässä on kyse Roksana Sabirin tapauksesta. Ensin keskustelu annetaan päätöslauselman jättäjille. Kelan ensin. Thank you, Madam President. Kiitoksia, mm, puhemies. Iran on surullisen kuuluisa ihmisoikeusrikkomuksistaan. Asia tuli viimeksi eilen esiin, kun käsiteltiin ihmisoikeusrikkomuksia maailmassa. Tänään käsittelemme Roksanassa Veren lehtimiehen tapausta. jonka oikeudenkäynti oli vasta kolme viikkoa sitten. Ja hänet tuomittiin kahdeksaksi vuodeksi vankilaan vakoilusta. Tosiasiassa Saberilla ei ole ollut minkäännäköistä oikeutta ottaa yhteyttä asianajajansa, eikä hänellä ole mahdollisuutta saada itselleen oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Sillä oikeudenkäynti käytiin suljetun ovin ja hän on ollut ainakin kaksi viikkoa nälkälakossa. Hän on nyt päättänyt sen, mutta terveytensä on erittäin heikko. Siitä syystä olemme tänään täällä ja haluamme välittää viestin Iranin viranomaisille – Olemme täällä tuomitaksemme Iranin vallankumouksen, vallankumouksen tuomioistuimen tuomion 18. päivältä huhtikuuta, jossa pyydämme sitä, että, edust, että rouva Beeri pitäisi vapauttaa välittömästi siltä syystä, että hänen oikeudenkäytössä käyntiin suljetuin ovin. Iran on myös surullisen kuuluisa massiivisista järjestelmällisistä julkisista telotuksista, tapahtuivatpa ne sitten kivittämällä tai hirttämällä, mukaan lukien alaikäiset rikolliset. Tämä myös on osa viestimme. Kiitoksia. Kiitoksia herra Kela. Seuraava puhuja hänkin Laatia Mayer. Puolitoista minuuttia. Kaksi ja puoli minuuttia siis. Niin, viiden vuoden aikana on keskusteltu paljon Iranista. Ryhmäni pitää sinänsä hyvänä 70-luvun loppupuolen vallankumousta, ei sen suhteen, että sen takia, että me olisimme jollakin tavalla läheisiä tähän ääri, uskonnolliseen ääriryhmittymään, vaan sen takia, että se ei halunnut edustaa kansaa. Ja koska pääministeri Mossadegh sai paljon, tuke, ei sa, sai paljon tukea kansalta, mutta kuitenkaan hän ei pystynyt ajamaan kansan asioita. Me tiedämme, että valta on nyt sellaisten ryhmien käsissä, jotka todellakin haluavat hakea vastakkainasettelua Amerikan ja Israelin kanssa, mutta lisäksi ne ovat konservatiivisia, suvaitsemattomia ja epädemokraattisia. Ja lisäksi täytyy muistaa, että ääriuskonnolliset ryhmittymät estävät valitsijoita äänestämästä niiden ihmisten puolesta, jotka edustavat vähän maltillisempaa linjausta. Maassa käytetään kuoleman tuomioita ja ne pannaan täytäntöön julmimmalla mahdollisella tavalla, eli suuren yleisön edessä. Ja jos on opposition edustajien puolella, niin silloin joutuu telkien taakse. Ja jos joku uskaltaa lähteä maasta opposition edustajana, niin häntä kyllä vainotaan ulkomaillakin ja hänet tuo, mustamaalataan mediassa ja hallituksen edessä. Ja tästäpä syystä onkin oikein, että parlamentti on parin otteeseen isettynyt kriittisen kommenttinsa näihin asioihin liittyen. Me tiedämme, että nykyinen hallinto on aiheuttanut sen, että on jo ajauduttu tähän nykyiseen tilanteeseen. Meidän täytyy varmistaa, että me toimimme oikein, oikealla tavalla. Meidän ei pitäisi lähteä hakemaan yhteistyötä tämän hallinnon kanssa. No, Kazaka. Herra Meir, ylititte puheaikanne. Kasakas seuraavaksi kaksi minuuttia. Pitäkää kiinni tästä ajasta. Kiitoksia puhemies. Ensimmäinen toukokuuta on lännessä juhlapäivä. Valitettavasti Iranissa kyseinen päivä on surunpäivä. Tänä vuonna brutaalisti tukahdutettiin Iranin työntekijöiden mielenosoitus, samoin nuori nainen Dilara Darabi, jota syytetään rikoksesta, joka, jonka hän teki 17-vuotiaana hänet tuomittiin, vaikka hän ei selvästikään ole kyseistä rikosta tehnyt. Ennen, ennen teloitustaan hän kertoi toimistaan äidilleen. Dilara Darabi on yksi merkki uskonnollisesta fanatismista ja siitä, mitä tapahtuu Ihmisiä on teloitettu todella paljon. Tällä viikolla myös eräs ihmisoikeusjärjestö on tuonut esiin tietoja siitä, kuinka Lakanin vankilaan joutui ihmisiä, ihmisiä ammattinsa vuoksi kivitettiin ja Evinin vankilassa hirtettiin neljä ihmistä ja kahdeksan ihmistä Taibanin vankilassa toinen he, toukokuuta. Yhdysvaltalainen Roxana Saberi on vankilassa, vaikka monet kolmannet maat ovat harjoittaneet poliittista painostusta Irania kohtaan. On aivan selvää, että fundamentalistinen hallitus Iranissa on kiinnostunut ainoastaan omista eduistaan. Ja Teheranin regiimi uhkaa maailman rauhaa ja vakautta. Maan omia kansalaisia on jo vuosikymmeniä ahdisteltu. Tämä on Aasian tila. Tämä on nyt viimeinen kerta, kun käytän puheenvuoron Euroopan parlamentissa ja siksi toivon, että ne, jotka istuvat tässä talossa ensi vaalikaudella, eivät luovu taistelusta tällaista fanatismia vastaan. Kiitos herra Kasaka. Lahjoitin teille pari sekuntia, koska tämä nyt oli viimeinen kerta, kun käytitte puheenvuoron. Seuraavaksi Matsakis. Hyvä puhemies. Täällä on jo todettu kaikkia mahdollista Iranin häikäilemättömästä hallituksesta. Olen samaa mieltä, mutta haluaisin lähestyä tilannetta toisesta näkökulmasta, samasta kuin edustaja Meijer, joka juuri lähti paikalta. Iran, jossa on tuhansien vuoden kulttuuri, on nykyisin hyvin surullisessa tilassa, jos tarkastellaan demokratia- ja ihmisoikeuksia. Jotkut maat lännessä eivät ole vapaita. Niitä ei voi jättää syyttämättä tästä tilanteesta. Älkäämme unohtako, että hallitukset, kuten Yhdysvallat ja Britannia, ovat vuosia tukeneet äh, sotilaallista voimaa ja Shahin hirvittävää diktatuuria. Oli aivan väistämätöntä, että kun Shahi vihdoin syöttiin vallasta, islamilaiset ääriliikkeet löysivät hedelmällisen maaperän ja juurruttivat vallan itselleen. Ja näin saivat aikaan myös vihareaktiota länttä kohtaan. Sen jälkeen on ollut paljon erilaisia USA-hallituksia, erilaisia sanktioita, jotka ovat aiheuttaneet vain lisäkärsimystä tavalliselle Iranin kansalle ja on vain lisännyt vihamielisiä ajatuksia länttä kohtaan. Toivottavasti uusi Obaman hallitus, joka on osoittanut merkkejä siitä, että hän ajattelee mieluummin aivoillaan kuin nyrkeillään, jota taas Bush ei onnistunut ollenkaan tekemään, antaa uutta toivoa Iranin kansalle, jotta nämä voivat saada paremmat suhteet aikaiseksi lännen kanssa. Tällainen lähestymistapa auttaisi tavallisia kansalaisia ymmärtämään, että länsi haluaa olla sen ystävä, ei vihollinen. Joskus myöhemmin Iranin kansa sitten eh, heittää vallasta, syöksee vallasta nämä fanaatikot jotka ovat aiheuttaneet niin paljon kärsimystä, kuten esimerkiksi tässä tapauksessa, josta me tänään keskustelemme. Ja uskomatonta, päätin 10 sekuntia ennen puheaikani niin loppumista. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kiitoksia, herra Matsakis. Seuraavaksi Tomaszewska, kaksi, äh, kaksi minuuttia. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Arvoisa rouva puhemies, hyvät kollegat. Oksana Saberi on 32-vuotias lehtimies ja hänellä on kaksinkertainen kansalaisuus. Hän on opiskellut Iranissa, Yhdysvalloissa ja Brittein saarilla. Hänet tuomittiin kahdeksaksi vuodeksi vakoilusta syytettynä. Hän tietenkin valitti tuomiosta ja paraikaa hän on nälkälakossa. Hän on kuitenkin jo päättänyt nälkälakonsa ja odottaa valituskäsittelyn päättymistä. Me todellakin vaadimme Saberin vapauttamista ja että hänelle suodaan oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Meidän tulisi painostaa Irania tämän tyyppisiltä toimilta. No, Kiitos. Seuraavaksi ryhmien puhujat saavat käyttää puheenvuoronsa ensin. Puolitoista minuuttia Andri Kiene, EPPD-ryhmästä. E Ačiū, ponia pirmininkė. Mes kalbame apie Roksaną Saberį, Kiitoksia puhemies. Kusumi Roksana Saberista, amerikkalaisiranilaista lehtimiehestä, joka on työskennellyt ABClle, BBClle ja muille. Ja häntä sy- syytettiin vakoilusta. Hän tarvittaa kahdeksan vuoden vankeustuomio. Hän aloitti nälkälakon, häntä on siirretty sotilassairaalaan, hänen terveytensä on hyvin heikossa kantimissa. Me tiedämme, että hän ei kyennyt ottamaan yhteyttä asianajansa viiden viikon ajan. Oikeudenkäynti ei ollut oikeudenmukainen ja BBC kertoi, että 12.5. ensi viikolla valitustuomioistuin tarkastelee hänen valitustaan, mutta jälleen kerran oikeudenkäynti käytetään suljetuin ovin. Valitamme vallankumouksen tuomioistuimen päätöstä Roksana Saberita vastaan. Ja minusta on hyvin tärkeää vedota Iranin viranomaisiin, jotta nämä pitäytyvät kaikissa kansainvälisen ihmisoikeusvälineissä, ottavat huomioon poliittiset ja yhteiskunnalliset oikeudet ja yleismaailmalliset ihmisoikeudet. Ja näin täytyy taada oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Kiitoksia. Seuraavaksi Paletskis PSEstä. E, Kiitoksia, rouva puhemies viimeisenä täysistuntopäivänä, tänä kaunina kevätpäivänä, olisi mukava havaita, että kiireellisiä asioita ei olisi käsiteltävä laisinkaan, mutta valitettavasti asioita riittää. Vaikkakaan emme ole saaneet kaikkia hankalia asioita esityslistalle, mehän emme nyt ensimmäistä kertaa keskustele Iranin tilanteesta, mutta nyt kyse on Roxana Sabrin laittomasta vangitsemisesta. Hänet vangittiin pienimuotoisen rikkomuksen takia. Häntä syytettiin jälkeenpäin siitä, että hän toimi lehtimiehenä ilman lupaa ja sen jälkeen häntä syytettiin vakoilusta, että hän toimisi amerikkalaisten puolella. Oikeudenkäynti kesti päivän suljettujen ovien takana ilman puolustusasian Tämä ei ole ensimmäinen kerta, että Iran loukkaa ihmisoikeuksia. Lara Darabin tuo teloitus on yksi osoitus tästä ja muiden lehtimiesten ja naisten epäoikeudenmukainen kohtelu. Joten meidän täytyy nyt vain tunnustaa, että iranilaiset fundamentalistit vain jatkavat toimiaan ja haluavat tällä tavalla tukahduttaa vapaan mielenilmaisun periaatetta. Iran ei halua toimia vuoropuhelussa, vaikka me tiedämme, että se tuo enemmän tuloksia kuin vastakkainasettelu. Meidän täytyy tiukalla otteella reagoida tähän tilanteeseen ja meidän tulisi vaatia Iranin hallintoa noudattamaan kansainvälisiä standardeja. Kiitoksia. Krupa. Kiitoksia seuraavaksi Rova Krupa, mutta hän ei olekaan paikalla. Joten Stevenson puolitoista minuuttia. Very much, President. The gelling... Hyvä puhemies. Roksana Saverin vangitseminen äh, pakotusyyttein on täysin häpeällinen ja kammottava rikos Iranin fasistisen hallinnon puolelta. Eilen, aivan kuten meille kerrottiin, teloittajat ottivat 23-vuotiaan tytön sellistään ja veivät hänet teloittajien eteen ilman, että hän ensin olisi saanut edes puhua vanhempiensa kanssa. Hän väitetään tehnyt rikoksen 17-vuotiaana, mutta hän kielsi tämän. Tästä on kysymys oikeudessa Iranissa. Keskiaikaista naisten ja lasten, jopa raskaan olevien naisten teloittamista, ihmisoikeuksien väärinkäytöksiä päivittäin. Siitä huolimatta meillä on ihmisiä tässä parlamentissa, hyvä puhemies, jotka tukevat tätä korruptoitunutta ja pahantahtoista hallintoa. Aivan kuten ne eurooppalaiset yrityksetkin, jotka jatkavat äh, kaupankäyntiä sulkien äh, silmänsä ja korvansa tältä. Hävetköön heidän tulisi oppia jotain aiemmasta historiastamme. Kaikki fasistiset hallinnot aina häviävät. Vapaus voittaa kauheuden. Kiitoksia, herra Stevenson. Seuraavaksi menettely ilman Herra Meijer oikeastaan käytti jo puheenvuoron, mutta haluaisi siitä huolimatta käyttää aivan lyhyen puheenvuoron, korkeintaan minuutti. Eh, niin, minun puheaikaani lyhennettiin epäoikeudenmukaisesti puolentoista minuuttiin. Mutta kuten sanoin, ulkopuolisen intervention kautta muutoksia ei saada aikaiseksi. Me tiedämme, että tätä kautta on jouduttu tähän nykyiseen tilanteeseen ja me tiedämme, että monet iranilaiset, jotka vastustavat nykyistä hallitusta, niin kuitenkin isänmaan puolustuksen hengessä asettuvat hallinnon taakse. Tätä vihreyttä ei meidän tulisi tehdä. Meidän ei tulisi myöskään hakea yhteistyötä tämän hallinnon kanssa. Luulen, että se kuitenkin pysyy vallassa ja että energiahuollon suhteen se olisi Euroopan kannalta tärkeä asia ja hyvä asia. Meidän täytyy vain ja ainoastaan pyrkiä tukea demokraattista oppositiota. Se on ainoa tapa saada aikaiseksi todellisia muutoksia. Kiitoksia. Oh, Kiitoksia. Herra Beasley, minuutti teillekin, olkaa hyvä. Um, uh, la présidente, Kiitoksia, hyvä puhemies. Stuart Stevensonia. Persia kuten kaikki tiedämme, oli yksi suurista mantaremme ja maailman sivilisaatioista. Monet iranilaiset ovat kunnon ihmisiä. Stuart puhui sydämestään. Kukaan mies ei tapa naisia ja lapsia ja vielä ylpeile sillä. Me Euroopan parlamentin jäsenet voimme vain huutaa raivoissamme tällaista brutaalia epäinhimillistä käytöstä vastaan. Päätelmäni on se, että meidän tulisi tukea niitä demokraattisia ja iranilaisia, jotta voimme taata sivilisoituneen hallituksen hyvälle Iranin kansalle – ja murhaajat tulee tuomita. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, niin silloin annan puheenvuoron komission jäsenelle herra Orban. Olkaa hyvä. Mrs. President, <clears throat> the European Commission is following closely the... Kiitoksia puhemies. Euroopan komissio seuraa eh, tarkkaan Roxana Saverin tilannetta. Varsinkin valitus tuomioistuimessa käytävä oikeudenkäynti, joka alkaa ensi viikon alussa. Euroopan komissio on huolissaan Rova Saberin terveydentilasta, jota nälkälakko on heikentänyt, joka Rova Saberin isän mukaan alkoi sen jälkeen, kun hänet tuomittiin kahdeksaksi vuodeksi vankilaan syytettynä vakoilusta Iranin vallankumoustuomioistuimen toimesta. Euroopan komissio on sitä mieltä, että Rova Saberin oikeudenkäynti, joka on käyty suljetuin ovin, ei täyttänyt vähimmäisvaatimuksia, joita on asetettu oikeudenmukaiselle ja avoimelle oikeudenkäynnille. Komissio tuki täysin Tsekin puheenjohtajavaltion esittämää julistusta, joka koski Rova Saberin tapausta 22.4.2009. Toivomme, että Iranin oikeusjärjestelmä takaa oikeudenmukaisen ja avoimen valitusoikeudenkäynnin viivytyksettä ja tarjoaa kaikki takeet, jota Iranin lainsäädäntö takaa. Komissio on syvästi huolissaan jatkuvasta ihmisoikeustilanteen huononemisesta ja perusoikeuksien vähenemisestä Iranissa. Äskettäinen Delara Darabin teloitus ensimmäinen viidettä rikoksesta, jota hän, hänen väitettiin tehneen, kun hän oli alaikäinen, jälleen kerran vahvistaa tämän synkän tilanteen. Myös tässä tapauksessa EU esitti lausuman, jossa voimakkaasti tuomittiin teloitus. Komissio on jatkuvasti ja tekee näin vastaisuudessakin kehottanut Iranin viranomaisia sitoutumaan kansainvälisiin sitoumuksiinsa koskien ihmisoikeuksia mukaan lukien kansainvälistä kansalais- ja poliittisia, poliittisia oikeuksia koskevaa yleissopimusta. Ihmisoikeustilanne Iranissa ja sen paraneminen on komissiolle tärkeää, jotta voidaan parantaa poliittista yhteistyötä Iranin kanssa tulevaisuudessa. <clears throat> Kiitoksia, herra komission jäsen. Hyvät naiset ja herrat, keskustelu päättyy ja tästä äänestetään kaikkien keskusteluiden päätteeksi. Seuraava kohta esityslistalla on, ovat kuusi päätöslauselmaa Madagaskarista. Ensin